ja annettaisiin myös tunnustus kaikille niille miehille ja naisille, jotka uhraavat eh, koko aikansa siihen, että muita auttavat. Kiitos. Kiitos tästä reaktiosta. Niin myöskin meillä on äänestykset, jotka voidaan varmasti hoitaa nopeasti. Ensi Rova Hautalan miet mietin